rahoituksen saanti olisi helpompaa pk-yrityksille. Kiitos. Kiitos, herra ministeri. Ja näin päätämme keskustelun. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaanistuslistalla, joka on neuvoston lausunto ETYJin vahvistamisesta ja EUn roolista. Ministeri Chastel saa aluksi puheenvuoron. Hän puhuu korkean, ulkopolitiikan korkean edustajan nimissä. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Puhemies, komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet Minulla on nyt kunnia puhua korkean edustajan Ashtonin nimissä. Kolmen viikon kuluttua valtion ja hallitusten päämiehet 56 e Etyjin valtiosta kokoontuvat Astanan huippukokoukseen. Ja 35 vuotta on kulunut siitä, kun oli Helsingin sopimus. 11 vuotta on kulunut Istanbulin huippukokouksesta. Ja paikka Kazakstan osoittaa, kuinka tärkeä tämä tapahtuma on. Etyi hakee nyt uutta pontta, ja jotkut ovat epäilleet, kuinka tärkeä tämä järjestönä on. Jotkut jäsenvaltiot ovat miettineet, millä tavalla se pystyy hoitamaan näitä jäätyneitä konflikteja. Ja sen uskottavuus on näin ollen heikentynyt. Vuonna 2008 kesäkuussa Medvedev halusi vähän tarkastella tätä eurooppalaista turvallisuusrakennelmaa. Ja tämä sai hyvän vastaanoton, mutta tämä myöskin elvytti keskustelua Etyjissä ja tällä tavalla käynnistettiin myöskin Korfun prosessi. Etyjissä jättämättä muita turvallisuusfoorumeita pois on mahdollistanut luottamuksen palauttamisen. EU ja sen jäsenvaltiot ovat olleet keskeisessä roolissa – ja tätä tietysti myöskin on korostettu ja tuettu Rusekin ehdotuksessa. Tämä tarkistuskonferenssi, jonka viimeinen vaihe pidetään Astanassa, mahdollistaa se, että voidaan miettiä seuraavan kokouksen suuntaa. Ja Viinissä puhutaan nyt, neuvotellaan tästä lopullisesta asiakirjasta, joka sitten toimitetaan hallitusten ja valtioiden päämiehille. Ja siinä on kolme osaa. Ensinnäkin siinä puhutaan normeista, sitoumuksista ja periaatteista. Toiseksi haasteet, joita meillä on yhdessä ja prioriteetit. Ja sitten vielä kolmanneksi toimintasuunnitelma Euroopan tasolla. Ja tämän lopullisen asiakirjan pitää olla myöskin sellainen, että kansalaiset pystyvät sitä lukemaan. Tällä tavalla muiden valtioiden kanssa voimme vahvistaa Etyjin roolia mukanaan Atlantin alue, Euroasia, Euroasia. Ja kansalaiset voivat pitäisi, kansalaisten pitäisi voida elää tällä alueella rauhallisesti rinnakkain. Ja meillä pitää olla yhteisiä sitoumuksia ja periaatteita, jotka muodostavat etyin rungon. Tämä on tavoite, jos on pyritään huippukouksessa, eli toimintasuunnitelma, johon halutaan sitten päästä. Sitten kun puhutaan turvallisuuskysymyksissä yhteistyöstä, joka tekee etyjistä ainutlaatuisen, näiden kolmen ulottuvuuden on löydettävä tasapaino toimintasuunnitelmassa, kuten ehdotuksessa on korostettu. Tämä heijastelee Euroopan prioriteetteja, josta puhuttiin tämän vuoden kesäkuun kokouksessa. Ja mitä tulee poliittiseen ja sotilaalliseen ulottuvuuteen – on puhuttu siitä, miten Viinin asiakirja voitaisiin uudistaa liittyen turvallisuuskysymyksiin ja luottamukseen. Tulokset ovat rohkaisevia. Ja mitä tulee perinteisiin joukkoihin Euroopassa, meidän täytyy palauttaa niiden voimakkuus. Neuvottelut ovat käynnissä ja hallitusten ja valtioiden päämiesten on toimittava sillä tavalla, että asiaa jatketaan. Etyjin toimintaa näissä kolmessa ulottuvuudessa on vahvistettava, jotta se voi paremmin täyttää roolinsa, mitä tulee varhaiseen varoitukseen, konfliktien ja kriisien hallinnointiin. Ja unionin tavoitteena on luoda turvallisuusyhteisö, jossa voidaan ratkaista esimerkiksi Transnistrian, Georgian kriisit. Ne saattavat edelleen leimahtaa, kuten huomattiin vuonna 2008 edistystä ei ole tapahtunut, se heikentää luottamusta. Joukokouksessa on poliittisesti keskusteltava ratkaisumahdollisuuksista ja konkreettisesti tehtävä toimintasuunnitelma. Ja etyjin on myöskin katsottava tulevaisuuteen ja toimittava yhteistyössä, jotta voimme vastata uusiin haasteisiin ja kriiseihin muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa – ja me tunnemme nämä uhat, en nyt puhu niistä yksityiskohtaisemmin. Ja EU myöskin haluaa turvallisuuskysymyksissä toimia energisemmin ja haluamme ratkaista konflikteja tehokkaasti. Ympäristö- ja talouskysymykset on otettava huomioon. Hyvä hallinto, avoimuus on myöskin muistettava. Meidän täytyy muistaa halli- turvallisuuteen liittyvät haasteet, energiaturvallisuus, ilmastonmuutos – ihmisoikeudet, perusoikeudet, demokratia, val- oikeusvaltioperiaate ovat arvoja, joille turvallisuusyhteisö perustuu, ja meidän täytyy vahvistaa niiden merkittävyys, mutta se ei riitä. Niitä pitää vielä vankentaa, kun niitä pannaan täytäntöön, ja meidän täytyy edetä tähän, ja tämä vastuu kuuluu hallitusten ja valtioiden päämiehille. Meidän pitää seurata myöskin paremmin etyjen suosituksia, ja humanitaarinen ulottuvuus on EUlle erityisen tärkeä. Meidän pitää voida elää yhdessä sekä kansalaisten että valtioiden, ja meidän pitää vahvistaa lehdistön vapautta ja myöskin vapaita demokraattisia vaaleja Etyjin alueella. Mitä tulee ihmisoikeuksiin ja instituutioihin, niiden roolia on vahvistettava ja niiden autonomiaa on myöskin vahvistettava. Niiden resurssit on taattava. Meidän pitää vahvistaa korkean edustajan toimintaa myöskin näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitos. Ministeri Chastel, nyt annan puheenvuoron puhujille, jotka puhuvat poliisiryhmien puolesta aluksi Euroopan kansanpuolueen nimissä herra Andrzej Grzyb. Kaksi minuuttia panie przewodniczący! <clears throat> olemme kuulleet ulko ja turvallisuuspolitiikan korkealta, korkeaa edustajaa. meillä on myös päätöslauselmaesitys liber roucikilta euroopan parlamentin jäseniltä ja tässä päätöslauselmassa sanotaan että korfun prosessi tarvitsee uutta pontta. Korkea edustaja myös toi tämän saman seikan esille. Tämä instituutio voisi olla hyvä ja arvokas väline, mitä tulee alueellisiin kriiseihin ja myöskin demokratisointiprosesseihin jäsenvaltioissa. Meidän täytyy pitää kiinni tasapainosta kolmen pilarin välillä, poliittisen, taloudellisen ja inhimillisen pilarin välillä – Turvallisuuden ymmärtäminen kovan vallan eli sotilaallisen vallan kautta on tärkeää samoin kuin taloudellinen ja sosiaalinen turvallisuus ja myös elintarviketurvallisuus. Etyin pitäisi tehdä enemmän, toimia paremmin näillä aloilla. Vaalitarkkailun kautta ODIHRllä ODIHR on tehnyt erittäin arvokasta demokratisointityötä. Tämä on sellaista toimintaa, jota todellakin kannattaa tukea. Kuitenkin Etyjin hyvä työ ei ole pelkkää välittäjän työtä. Etyj on järjestö, joka mahdollistaa sen, että että maat ikään kuin loistavat johtaessaan etyjiä. Esimerkiksi tässä voidaan ottaa Kazakstan ja sen asema Kirgistanin nykyisessä kriisissä tai Turkmenistanin ja Uzbekistanin konfliktin välittämistoiminta Kazakstanin toimesta, toimesta on erittäin arvokasta. Amatin huippukokouksen pitäisi auttaa etyjin tulevan peruskirjan hyväksymisessä. Minä haluaisin tukea tätä päätöslauselmaesitystä herra Rotsikilta. Kiitos. Very much. Kiitos. Varapuhemies Libor Roucek on seuraava puhuja. Kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Tänä vuonna juhlitaan 35 Helsingin, Helsingin prosessin vuosipäivää, ja tällä tavalla ollaan saatu aikaan historiallisia muutoksia Euroopassa. Eurooppa oli aikaisemmin jaettu kylmän sodan ja toisen maailmansodan jälkeen, ja nyt koko mantereella on yhteistyötä ja rauhaa. Kansalaiset rautaisiripun takana pystyvät nyt nauttimaan demokraattisista ja kansalaisoikeuksista – mutta kuitenkaan kaikkiin Helsingin prosessin tavoitteisiin ei ole täysin päästy. Joillain alueilla on edelleen etnisiä konflikteja naapureiden välillä ja monissa maissa on ongelmia sallia demokraattisten vapauksien juurtua. Kaikissa etymaissa on haasteita, myöskin turvallisuushaasteita, kuten terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmiskauppaa, huumekauppaa – energia, internet, turvallisuusongelmia. Ja nyt kun Helsingin päätösasiakirjasta on 35 vuotta ja 11 vuotta Istanbulin huippukokouksesta, Euro Etyj tarvitsee nyt uutta pontta, sitä on elvytettävä ja sitä on uudistettava. Korfun prosessi näyttää meille suunnan, johon pitää edetä joulukuun huippukokouksessa Astanassa. Ja päätöslauselmaesityksessä, josta äänestämme huomenna, Euroopan parlamentti tekee erinäisiä suosituksia huippukokoukseen. Esimerkiksi suosittelemme, että huippukokouksessa keskustellaan ja hyväksytään toimintasuunnitelma liittyen konfliktien ehkäisyyn, kriisinhallintaan ja kriisien jälkeiseen jälleenrakentamiseen. Ja myöskin toimintasuunnitelma jossa näytettäisiin tietä turvallisuusalan peruskirjalle Etyjin sisällä. Etyi, kuten olemme kuulleet, on ainutlaatuinen ja jakamaton osa Euroatlantista ja Euraasian turvallisuusrakennetta. Siellä on hyvin laaja jäsenkanta. Siinä on jäsenvaltioita Vancouverista Vladivostokin – ja Etyjin ainutlaatuisuus on myöskin siinä, että se yhdistää poliittiset, taloudelliset, ympäristö, inhimilliset ja oikeudelliset yhteistyömuodot jäsenvaltioiden välillä. Euroopan unionin ja sen yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jota Lissabonin sopimus on vahvistanut, auttaa vahvistamaan yhteistyötä EUn ja Etyjen välillä, koska vain yhteistyöllä voimme päästä näihin yhteisiin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitos varapuhemies, joka sosiaalisten demokraatin puheen jälkeen vuorossa on liberaalien edustaja. Kaksi minuuttia, Anneli Jäätteenmäki. Olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa presidentti. Etyk on ollut historiallisesti merkittävä ja tänä päivänä Etyj on

etyj niin on juuri niin vahva kuin jäsenvaltiot haluavat sen olla. etyjin ja eu n yhteistyö ja toinen toisensa arvostaminen ja tunnustaminen on erittäin tärkeää. kiitoksia. Thank you. Kiitos. Ja nyt herra eh, puolesta. Herra puhemies, herra ministeri Chastel alussa totesi, että ETYJ etsii uutta dynamiikkaa. Tämä parlamentti haluaisi osaltaan tukea sitä, että tämä dynamiikka löytyy. esitys, joka on käsiteltävänä ja jonka kehitettiin varapuhemiehen johdolla, selkeästi ilmaisee, ja sen tukena on laaja enemmistö parlamentissa, hyvin myönteisen kannan ETYJin rooliin. Uutta vauhtia on tuotu ETYJihin eri tahoilta, on ollut Amerikan Yhdysvaltojen varapresidentin esityksiä, joilla on ollut myönteistä roolia. Mutta me tarvitsemme nyt selkeämmän määritelmän Korfu-prosessin tavoitteista. Se on hyvin tärkeää ennen huippukokousta, joka on tulossa. Kaikki kolme ulottuvuutta, joita etyjillä on, niitä kaikkia tulee vahvistaa ennen kaikkea demokratian ja ihmisoikeuksien toimistoon. Samaan aikaan me haluamme kuitenkin ottaa uusia askelia, ja minusta se on arvokasta tässä päätösasemaesityksessä. Esimerkiksi kysymys siitä, eikö olisi mahdollista, että tulevaisuudessa Euroopan unioni yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikansa puitteissa toteuttaisi missioita eh, Etyjin toimeksi annon pohjalta. Esimerkiksi Kirkiesissä tämä olisi ollut myönteistä. Meillä olisi ollut tällainen mahdollisuus ja olisimme voineet siellä yhdessä venäläisten kumppaneiden kanssa saavuttaa jotakin. Samoin eh, tästä puhui varapuhemies Rouchek, että esimerkiksi on tehty esitys siitä, että yksi tavoite Korfun prosessille voisi olla se, että työstettäisiin yhteisen turvallisuuden peruskirja, joka koskettaisi ETYJin aluetta. Minusta tämä on oikea vastaus myös Venäjältä tulleisiin esityksiin, jotka haluavat käynnistää uutta keskustelua yhteistä turvallisuudesta euroatlanttisella alueella. Minä olen vakuuttunut siitä, että ETYJ säilyy välttämättömänä yhteiselle euroatlanttiselle turvallisuusarkkitehtuurille, ja minä toivon, että me voimme olla avuksi siinä, että siitä tulee menestyksekästä. Kiitos. Minäkin kiitän herra Tanok ECR-ryhmän puolesta yksi minuutti. Puhemies, komission jäsen Etyjillä on erittäin tärkeä ja kasvava rooli rauhaan ja turvallisuuden vakauden luomisessa mantereellamme. Se, että Yhdysvallat, Kanada, Venäjä ja monet Keski-Aasian maat ovat myös täysjäseniä, tämä antaa suurta uskottavuutta ja henkeä tälle ja laajuutta tälle järjestölle. Etyj nopeasti on muuttumassa tärkeimmäksi keskustelufoorumiksi Euroopan neuvoston tilalle. Esimerkiksi myös ihmisoikeuskysymyksissä ja oikeusvaltioperiaatekysymyksissä. Kenttämissiot Georgiassa ja Moldovassa esimerkiksi antavat vakavan, vakavan panoksen yhteiskuntien vakauttamiselle ja jäätyneiden konfliktien ratkaisemiselle. Tämänhetkinen puheenjohtajavaltio Kazakstan on onnistunut vahvistamaan järjestön profiilia ja keskittynyt huomiotamme Keski-Aasian eri totteen turvallisuuteen ja kansainvälisen terrorismin torjuntaan. On varmasti paljon mahdollisuuksia EUn suhteiden kehittämiselle EUn etyjin kanssa – mutta toivon, että korkea e- edustaja asianmukaisesti toimii niin, että ei luoda päällekkäisiä toimia ja näin tuhlata veronmaksajien rahoja vaikeina aikoina. Tässä täytyisi koordinoida ähm, Etyjin, EUn ja myös Naton rauhankumppanuusohjelmia. Ja toivon lopuksi vielä, että Etyj ja Euroopan neuvosto, nämä kaksi järjestöä, voisivat harkita yhteen sulautumista. Saanko muistuttaa, että olisi tärkeää pitää kiinni puheenjohtajasta kiinni, koska meillä tulkkeja on paikalla vain keskiyhden asti. Enkä halua istua täällä kello kahteen aamulla. Herra Scholz, Kuen puolesta yksi minuutti. Herra puhemies, minun ryhmäni pitää hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti vuosien jälkeen jälleen substantiaalisesti käsittelee etyjin ja, ja samalla myöskin EUn suhdetta Helsingissä sovittuihin tavoitteisiin, erilaisiin mekanismeihin ja arvoihin ja myöskin sen nykyisiin tehtäviin. Herra varapuhemies on kommenteissa selvästi selväksi sen, että EU ja Etyj eivät ole mitään kilpailijoita, vaan kumppaneita, jotka voivat yhdessä pyrkiä ratkaisemaan ongelmia Euroopassa, sillä kummallakin on oma kokemuksensa ja kompetenssinsa tällä alueella. Ajatellen Astanaa, haluaisin tarttua erityisesti kahteen ulottuvuuteen. Ensinnäkin me tarvitsemme Euroopassa jälleen kokonaiseurooppalaista keskustelua turvallisuuspoliittisesta tulevaisuudesta maanosassamme, joka on suurempi kuin Euroopan unioni ja jossa edelleenkin on turvallisuuspoliittisia ongelmia ja Korfun osalta voidaan katsoa, että voidaan saada aika rakenteellista keskustelua asiasta ja jäsenvaltioista tämä pitäisi saada sellaisen muotoon, että lopuksi tulisi konkreettisia tuloksia aseriisunnan alueella. EU e ja ETYJ niin pitäisi liittyä tälle alueelle ja pitäisi myöskin toimia ympäristönsuojelun, ilmansuojelun, ilmastonsuojelun, energian turvallisuuden alla rakenteellisesti hyvää yhteistyötä. Kiitos. Seuraava puhuja on Rova Deneltseva, kaksi minuuttia. Monsieur le Président, Monsieur Chastel, chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin nyt puhua siitä roolista, joita vaalitarkkailumissioilla on kun halutaan vahvistaa suhteitamme etyjiin, mutta myöskin yleisemmin, kun haluamme vahvistaa ulkoista toimintaamme. Kansalaisoikeuksien ja poliittisen oikeuksien takaaminen on osa EU-periaatteita ja meidän pitää myöskin taata vaalien demokraattisuus ja meidän pitää myöskin toimia ulkoisesti uskottavasti. Ety ja EU käyttämällä vaalitarkkailumissioita te- voisivat siis tehdä yhteistyötä näissä kysymyksissä. Minusta Euroopan ulkosuhdehallinto liittyy tiiviseen yhteistyöhön demokraattisten instituutioiden välillä etyissä ja myöskin ulkosuhdehallinnon vaalitarkkailumissioiden välillä. Näin voidaan välttää päällekkäistä työtä ja näin voidaan vahvistaa Euroopan ulkoista työtä. Tätä yhteistyötä on tehtävä ennen ja jälkeen vaalien – koska laadukas vaalitarkkailumissio on sellainen, joka on hyvin valmisteltu, joka sujuu hyvin paikan päällä ja jonka seuranta on myöskin taattu. Myöskin Euroopan parlamentilla on merkitystä. Me edustamme Euroopan kansalaisia, meidät on valittu suoraan ja demokraattisesti ja meidän pitää valvoa Euroopan unionin ulkorajan ulkopuolella tapahtuvia vaaleja. Ja sitten eurooppalainen turvallisuusperuskirja – Siinä on todettu, kuinka tärkeä taloudellinen ja ympäristöulottuvuus näillä kysymyksillä on. Näin ollen on tärkeää käyttää Etyjin asiantuntemusta ja Euroopan parlamenttia näissä kysymyksissä, ja meidän pitää jatkuvasti ja säännöttävästi käyttää hyväksi taloudellisia ja ympäristötietoja, ja näin voidaan taata se, että yhteiset missiomme onnistuvat. Meidän pitää vahvistaa vaalitarkkailumissioita, meidän pitää tehdä enemmän yhteistyötä Etyjin ja EUn välillä, ja meidän pitää Euroopan parlamentissa myöskin vahvistaa ulkopolitiikkaa EU:ssa ja tällä tavalla voimme konkreettisesti päästä Lissabonin sopimuksen tavoitteisiin. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on Chaba Tabari, kaksi minuuttia. Herra puhemies, onnittelen aloitteestanne. Nimittäin me kaikki tiedämme, että Euroopan unionilla on kaikkein vaikutusvaltaisin, on kaikkein vaikutusvaltaisin järjestö, muutenkin monilla alueilla ETYJ ja Euroopan neuvosto ovat organisaatioilla on sellainen kokemus, että jos yhdistetään EUn painoarvo ja Etyjin kokemus, ajatellen siinä, miten se on käsitellyt konflikteja, miten me voimme silloin humanitaarista turvallisuutta vahvistaa hyvin voimakkaasti Euroopan unionissa. Etyjillä on tiettyä lisäarvoa. Mainitsin jo, että etnisissä konflikteissa Etyjillähän on oma vastuuhenkilönsä vähemmistökysymyksessä, joka välittää, on välitystehtäviä vähemmistö- ja enemmistöväestön kesken ja joka on ollut mukana monien konfliktien ratkaisemisessa. Ja me tiedämme, että Euroopan unionilla ei ole tällaista suojelujärjestelmää. Vasta nyt on päätynyt Lissabonin sopimuksen johto, johdanto-osaan maininta vähemmistöistä ja ajattelen näitä jäätyneitä konflikteja. Näiden konfliktien ratkaisessa on tärkeää muistaa, että 9 prosenttia on etnisiä konflikteja. Täytyisi rakentaa unionin toimintaa tälle kokemukselle. Täytyy myöskin perustaa sitä sille, että esimerkiksi romanikysymyksissä on etyjillä monia ohjelmia. Ja sanoisin, että komission tulisi katsoa näitä. Komission, kun se valmistelee Romania, romanistrategiaa ja siihen liittyvää puiteasiakirjaa, se voisi tarkastella, mitä kokemuksia etyjillä on tästä asiasta. Meidän täytyy myöskin ajatella, että vuonna 1992 Kööpenhaminan julkilausuman ETYJ puhui vähemmistöjen autonomiasta ja muotoili siinä sääntöjä, jotka nytkin ovat vielä voimassa. Ja mitä se tulee tiedotusvälineen vapauteen, kun jos ajattelen eh, sitä, miten Etyjin asioista vastaava henkilö ottaa asioihin kantaa. Hän tuomitsee jäsenvaltioiden tilanteen silloin huomattavasti voimakkaammin kuin, e- kun unionin virkamiehet, kun on kysymys jäsenvaltioissa tapahtuvasta e, tiedotusvälineiden toiminnan tukartamista. Minusta tämä on hyvin tärkeää, koska unioni e, täytyy myöskin edelleen vahvistaa toimintaansa rauhan ja turvallisuuden alueella. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on Rova Hautala. Thank you very much, Chair. Uh, I would... Kiitos haluan onnitella kovasti sitä, haluan vahvistaa sitä, että olen samaa mieltä siitä, herra Bytikoff sanoi siitä, että tarvitaan tässä painoa kolmen roolin kolmen korin kesken, jotka etyjissä on. Ja haluaisin erityisesti mainita sen, että meidän täytyy puolustaa inhimillistä ulottuvuutta. Puhemies, olen iloinen siitä, että teidän mietinnössänne otetaan huomioon myös se tosiasia, että Kazakstan sitä täytyy pyytää, vaatia noudattamaan perusarvoja ja ihmisoikeuksia, niin kuin Etyjissä on ennen Astanan huippukokousta. Me tiedämme, että tilanne on kaikkea muuta kuin riittävän tyydyttävä Kazakstanissa. On vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, hirvittävät vankilaolosuhteet ja niin edelleen. Minulla on myös ilo nähdä, että teidän mietinnössänne mainitaan se, että Euroopan parlamentin täytyy ryhtyä aktiivisemmiksi tässä inhimillisessä ulottuvuudessa – on todellakin huomattava saavutus se, että kansalaisyhteiskunta täysin voi osallistua asioihin. Me voidaan tukea näitä rinnakkaistapahtumia, joita kansalaisyhteiskunta järjestää ennen Astanan huippukokousta. Astanan huippukokousta ei saa tulla mitään PR-tilaisuutta Kazakstanille. Kiitos. Ja herra Migalski, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä arvostan sitä, että käyttäisitte puolan kieltä, hyvä puhemies. Meidän Euroopan unionissa pitäisi edistää etyjen roolia, erityisesti eritoten silloin, kun meidän etumme ovat etyjen etujen kanssa rinnakkaisia. Ajatellaan nyt vaikka Georgiaa, Transnistria ja Sarkoisin kuusikohtaista Georgia-suunnitelma Rova Hautala on aivan oikeassa, sama pätee myös ihmisoikeuksiin. Mutta ennen kaikkea meidän pitäisi muistuttaa, että Euroopan unioni on ö, omaehtoinen yhteisö ja meidän yht, ö, yhteistyömme Etyjin kanssa ei pitäisi johtaa siihen, että olisimme riippuvaisia ö, siitä. Tämä on jaettu ö, tehtävä. Kysymys ei ole pelkästään Euroopan unionista. Euroopan unionin täysi yhteistyö olisi sellainen, että se osuisi omaan nilkkaan. Seuraava puhuja on herra Chaba Sogor kaksi minuuttia. Kiitos. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on olemassaolostaan lähtien on lisännyt kiinnittämistä huomioon, huomion kiinnittämistä on konfliktien ratkaisemiseen sen organisaatiolla on erityinen tehtävä myöskin kansallisten vähemmistöjen vastaavalla virastolla, joka useissa yhteyksissä on pyrkinyt tekemään mahdolliseksi sen, että voitaisiin estää jännitysten syntyminen. Tämä on tällaista ennakoin varoitustoimintaa. Euroopan unionin alueella ensisijaisesti unionin laitosten täytyy varmistaa se, että kiistat voidaan ratkaista, mutta kuitenkin hyvin tärkeä on rooli se, joka on etyjillä. Esimerkki tästä on Slovakian kielilaki, koska vähemmistöasioiden virasto pyrki välittämään osapuolten kesken. välttävästi tuloksia ajattelen tämä ei ollut kovinkaan menestyksekästä. Edelleenkin on olemassa laki, joka säätää kieltä ja se on edelleenkin lähdejännitteille ja se on diskriminoiva, diskriminoiva ja monien kansainvälisten sopimusten vastainen. Ja niin sanottu, myöskin niin sanottu Venetsian neuvosto on todennut, että näin on. Oli pääsimme lähemmäksi ratkaisua, jos Etyj olisi voinut etukäteen ilmoittaa siitä, että tällainen konflikti on tulossa ja olisi voinut voimakkaammin vaikuttaa siinä, miten jännitteet olisi voitu poistaa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt menetelmä puhujalistaa. Higgins. Higgins. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Etyi kuulemma liittyy siihen, että edistetään poliittista, poliittisia oikeuksia ja ihmisoikeuksia. Shastel, haluaisin sitten kysyä teiltä, voitteko yhdistää tämän siihen, että Kazakstanille on saanettu Etyin puheenjohtajuus tänä vuonna ja myöskin hieno huippukokous joulukuussa pääkaupunki Astanassa. Tiedättekö, että poliittiset oikeudet Kazakstanissa ovat uhattuina, media ei toimi ja ihmisoikeuksia poljetaan, AY-liikkeiden edustajia usein vangitaan tekaistuin syyttein. Ja syyskuussa sain näyttöä siitä, että siellä oli hyvin brutaalisti kohdeltu ihmisiä vankiloissa. Kaksi viikkoa sitten komission puheenjohtaja Barroso antoi punaisen maton miehelle, joka, vast, joka on vastuussa näistä hirveyksistä, eikä hän sanallakaan kritisoinut häntä miksi Rashasten nämä, ovatko nämä öljy- ja kaasusopimukset niin tärkeitä? Ehkä ne pitäisi peruuttaa, jos te todellakin haluatte taistella poliittisten ja ihmisoikeuksien puolesta Kazakstanissa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja nyt herra Chastel, parantaa Ashtonin puolesta teknisiä kysymyksiä nousi esiin. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä, kaikkia puhujia, tämän keskustelun laadukkuudesta. Totta kai Lady Ashtonille toimitan nämä ehdotukset, mitä liittyy siihen, miten käytetään tätä uutta eurooppalaista ulkosuhdehallintoa ja miten voidaan tehdä yhteistyötä. En nyt palaa siihen, mitä alussa sanoin, Monet ovat jo puhuneet näistä yhteisistä aiheista. Yksi erityinen kohda, eli Kazakstanin ihmisoikeustilanne. Aivan oikein otitte esille tämän kysymyksen, että jotkut olette tästä puhuneet tänä iltana. Se on erittäin tärkeä kysymys Euroopan unionille. Ja me muistutamme tästä aina, kun tapaamme Kazakstanin johtajia, eli että näitä ponnisteluita pitää jatkaa poliittisten, sosiaalisten ja demokraattisten oikeuksien puolesta – ja näistä on puhuttu toisin kuin te äsken totesitte. Eli viimeksi kun kävimme, kävi Nazarbayev täällä Brysselissä. No nyt haluaisin lopuksi vain sanoa, että Astanan huippukokous Kazakstanin puheenjohtajuuskaudella on tärkeä mahdollisuus nyt vapautua menneisyyden painoista. Meidän pitää vahvistaa tätä turvallisuusyhteistyötä. Ja meidän täytyy miettiä uita, uusia missioita liittyen poliittisiin ja turvallisuuskysymyksiin tällä vuosituhannella. On hienoa, että parlamentti tukee näitä Euroopan unionin painopistealueita, ja me tarvitsemme tätä tukea, jotta voimme korostaa ihmisarvoa, vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja. Meidän pitää torjua ylikansallisia uhkia ja meidän pitää kehittää myöskin taloussuhteita kestävällä tavalla. Meidän pitää siirtyä uuteen vaiheeseen etyin historiassa ja tähän voidaan päästä Astanassa ja Euroopan unioni kantaa näissä asioissa myöskin vastuunsa. Voitte olla siitä varmoja. Merci. Thank you. Kiitos. Hyvät kollegat, keskustelu on päättynyt ja äänestämme päätösasemasta huomenna. Nyt me siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on Agustin Diatte Meragat